jotta voimme edistää sosiaalipolitiikan tulevaa kehitystä. Kiitos. Kiitos äh, komission jäsen. Tämä keskustelu on päättynyt ja äänestys on huomenna kello 12. Naiset ja herrat, äh, voimme jatkaa eteenpäin. Hans Karl Beckerin mietintö Sosiaalisen yrittäjyyden aloite. Neljä minuuttia edustaja Beckerille. Olkaa hyvä. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Herr Kommissar. No niin, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat. Sosiaalinen äh, yrittäjyys tällä aloitteella EU eh, e osoittaa näinä vaihtelevina aikoina olevansa aktiivinen ja yhtäältä demografiset muutokset, toisaalta työmarkkinoiden haasteet sekä kasvava sosiaalipalveluiden tarve ja Eurooppa haluaa niihin vastata. Esimerkiksi vihreä eh, talous on jo uusi käsite klassisen eh, eh, klassisten muiden alojen vierellä. Kantaa siis nykyään jo ympäristön. Euroopan aloite siitä, että me lähdemme kehittämään myös sosiaalista yrittäjyyttä. Tämä kehitettiin, tätä kehitettiin sosiaalivaliokunnassa hyvin rakentavalla tavalla ja haluaisinkin kiittää varjoesittelijöitä ja valiokunnan sihteeristöä sekä komissiota että parlamentin avustajaani sydämellisesti kaikesta avusta. Suuri mielenkiinto tähän aloitteeseen Euroopan parlamentissa näkyy myös 280 tarkistuksesta ja noin 30 kompromissista, jonka kautta sitten saimme suuren enemmistön tämän mietinnön taakse sosiaaliasioiden valiokunnassa. Me vaadimme tulevaisuudessa sitä, että vastaamme innovatiivisilla tuotteilla ja palveluilla sosiaaliseen yrittäjyyteen. Tämä on erityisen tärkeää nuorille ihmisille, jotka tätä kautta voivat löytää uusia inspiroivia työmahdollisuuksia. Tässä on suurta potentiaalia ja tämä tarkoittaa erittäin paljon näinä aikoina. Me haluamme kaikki vahvistaa nyt jo olemassa olevia sosiaalisia yrittäjyyksiä, osuuskuntia, liittoja, sosiaalisia säätiöitä ja kaikkia mahdollisia, jotka toimivat tällä alalla ja myös yksityisiä aloitteita, esimerkiksi yrittäjiä, pk-yrityksiä, kaikkia, jotka, joiden tulisi yhä enemmän käyttää näitä mahdollisuuksia työmarkkinoilla ja sitä kautta sitten toteuttaa sosiaalisia tavoitteita. Meidän mietinnössämme sanotaan hyvin selvästi, että sosiaalinen yrittäjyys on osa äh, sosiaalitaloutta ja sisämarkkinoita, ja se on ihan tasa-arvoinen kaikkien muiden yrittäjyysmuotojen kanssa. Yksi ehto sosiaalisessa yrittäjyydessä äh, on ihan tärkein. Eli nimenomaan se, että voidaan osoittaa, että tämä yrittäjä saa aikaan sosiaalista hoitoa. Oli nyt sitten kysymys työssäkäyvien äitien lasten, koululasten hoitamisesta tai ympäristöteknologiasta tai ravintolassa otetaan töihin nuoria työttömiä. Tämä Global Social Business Summit kymmenen päivää sitten toi esiin tuhansia erilaisia esimerkkejä. Sosiaalisen yrittäjyyden määritelmä perustuu EUn sosiaalisen muutoksen ohjelmaan. Sosiaalinen yrittäjyys on yksi mahdollisuus tässä kriisissä. Me haluamme, että tälle ohjelmalle annetaan rahaa uudesta sosiaalisesta rahastosta niin, että saataisiin uudenlainen merkintäjärjestelmä – ja me haluamme myös, mikä on ihan yhtä tärkeää, paremman pääsyn myös julkisiin hankintojen ja tarjouskilpailuihin. Me tarvitsemme myös muita EUn ohjelmia. Me haluamme Euroopan laajuisia puiteedellytyksiä näille yrityksille ja toivon, että me saisimme massiivista tukea tämän kommunikoimiseen komissiolta. Toivon, että tätä tullaan tukemaan täysistunnossa sen vuoksi, että sosiaalinen yrittäjyys on valtava potentiaali. Se on uusi vahva väline, jolla voidaan mahdollisesti olla mukana ratkaisemassa sosiaalisia ongelmia. Ja sitä kautta sitten saamme Euroopan edelleen äh, Euroopalle taattua tällaisen sosiaalisen benchmarkingin maailmassa. Kiitos. Kiitos. Ja nyt aloitamme sitten Catch the Eye-menettelyn ensimmäisenä edustaja Mikolasikko. Kiitoksia puhemies. Hyvät kollegat, komission jäsen. Sosiaaliset yritykset ovat 10 prosenttia eurooppalaisista yrityksistä ja niissä on ainakin 11 miljoonaa ihmistä töissä EU:ssa. Sosiaalisten yritysten tuki aluepaikallisia kansallisella tasolla on otettava mukaan, kun mietitään yrityksen kestävyyttä. Nämä yritykset eivät pysty toimimaan ainoastaan tukien varassa, koska heti kun tuet päättyvät, niin silloin nämä yritykset joutuvat lopettamaan toimintansa. Meidän täytyy myöskin muistaa rahoitustuki, joka pohjautuu investointien tuotolle, jotta voidaan lisätä investointien läpinäkyvyyttä. Ja monet yrittäjät eivät saa kaikkia tietoja tällaisista rahoitusvälineistä. Ne ovat hyvin monimutkaisia ymmärtää. Meillä pitää olla selkeämmät ja yksinkertaisemmat säännöt. Siinä kaikki. Seuraava puhuja Madam McIntyre. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puhemies. Minä haluaisin kiittää edustaja Beckeriä työstä tämän mietinnön puitteissa ja hyvästä yhteistyöstä varjoesittelijöiden kanssa. Sosiaaliset yritykset ovat valtavan tärkeitä työllisyyden kannalta, erityisesti kun ne työllistävät vammaisia ja heikommassa asemassa olevia. Siksi on tärkeää, että tunnistamme sen, että sosiaaliset yritykset ovat aivan oikeita yrityksiä. Ne tekevät voittoa ja niiden täytyy investoida. Minä haluaisin vähentää hallinnollista taakkaa sosiaalisissa yrityksissä, aivan kuten kaikissa muissakin pk-yrityksissä. Isossa Britanniassa olen nähnyt omin silmin sen, miten hyvää työtä sosiaaliset yritykset tekevät. Siellä on eräs sosiaalinen yritys, joka työllistää vammaisia, kilpailee aivan vapailla markkinoilla ja toimii menestyksekkäästi. He kuuluvat Euroopan laajuiseen Homiplus-verkostoon, he tekevät yhteistyötä koko EUn alueella ja he ansaitsevat kyllä meidän tukemme. And the next speaker is Madame Ange- Kiitokset sitten edustaja Angelilli. Kiitoksia puhemies. Sosiaalitaloudella on paljon kestokykyä kriisissä ja vakautta, kun ajatellaan kaupallisia malleja. Tällä tavalla voidaan päästä Eurooppa 2020 strategian tavoitteisiin. Näiden yritysten tuki on taloudellista, mutta ennen kaikkea meidän täytyy miettiä niiden toiminnan luonnetta ja toimintatapoja, joka edistää yhteiskunnan luomista, jossa on työtä, demokratiaa, solidaarisuutta, yhteenkuuluvuutta ja jossa voidaan luoda uusia työpaikkoja. Meidän pitää parantaa oikeudellista ja verotuksellista ympäristöä ja Euroopan ympäristömerkki on suuri etu. Ja täytyy miettiä myöskin julkisia hankintoja. Tällä tavalla voidaan edistää sitä, että nämä yritykset ovat taloudellisesti riippumattomampia ja että meillä on innovatiivista taloutta. Onnittelen siis Beckeriä erinomaisesta työstä. Thank you very much. And... Kiitos. Ja seuraava puhuja on edustaja Tikau. Întreprinderile din sectorul economiei sociale. Kiitos puhemies. Sosiaalinen yrittäjyys. Sillä on yli yksitoista miljoonaa työntekijää palkattua Euroopan unionissa, joten tämä on todella paljon työntekijöitä. Rakennerahastot ja Euroopan unionin ohjelmat ovat tässä hyvin tärkeitä, ajatellen varsinkin pääsyä rahoitukseen näille sosiaalisille yrityksille. Eli sen vuoksi rahoituksen saamista pitäisi yksinkertaistaa ja että oltaisiin mahdollisimman joustavia. Erittäin tärkeää on myös, että meillä on strategioita, millä tavalla tukea innovatiivista yrittäjyyttä ja yrittäjähenkeä varsinkin nuorille ja vammaisille. Me haluamme, että Erasmus-ohjelmaa jatketaan varsinkin nuorille yrittäjille – ja että tämä olisi myös näkyvämpi sosiaalisen yrittäjyyden alalla. Seuraavaksi edustaja Basescu. Kiitos puhemies. Minäkin haluan onnitella kollegaa tästä hyvästä mietinnöstä. Sosiaalipalveluiden kysyntä on kasvanut ja tulee kasvamaan pääasiassa väestöllisten muutosten vuoksi. Samaan aikaan sosiaalipalveluiden rahoitus on syvissä vaikeuksissa kysynnän jatkuvasti kasvaessa. Me tarvitsemme lisää yleishyödyllisiä palveluja tuottavia yrityksiä. Näiden yritysten tulee saada rahoitusta yksityisistä lähteistä, mutta samalla tavoin meidän tulee tukea myös sosiaalisia yrityksiä julkisin varoin. Meillä tulee olla hyvä juridinen kehys tähän toimintaan, varsinkin julkisella puolella. Tarkoituksena on parantaa sosiaalisten yritysten toimintaa ja helpottaa yrittäjäksi ryhtymistä Euroopassa. Ohjelmat kuten Erasmus ovat erityisen tärkeitä tässä kohtaa. Speaker is Kiitos. Sitten seuraava puhuja. Antreprenorii sociali se caracterizează prin ambiție energy. Niin, kiitos puhemies. Sosiaaliyritykset ovat hyvin tärkeitä ja meidän tulee pyrkiä tunnistamaan niitä ratkaisuja, joilla voidaan parantaa ja kehittää näiden yritysten toimintaa, sillä ne puolestaan kehittävät sitten yhteiskuntaa. Yrit- yhteiskunta tarvitsee näitä yrityksiä ja varmasti kaikki tunnistamme sosiaalisten yritysten mukanaan tuomat edut nämä sosiaaliset yritykset tarvitsevat kuitenkin rahoitusta ja mielestäni meidän pitäisi rahoittaa enemmänkin näitä yrityksiä eikä, eikä niinkään tukea erilaisia hankkeita ja ohjelmia, vaan tuetaan yksityisesti toimivia yrityksiä silloin, kun ne tuottavat yleishyödyllisiä julkisia sosiaalipalveluita kustannusten on kuitenkin oltava järkeviä ja rahoituksen on toimittava tehokkaasti. Tällä tavoin kaikki voimme hyötyä siitä tuesta, jota nämä yritykset Euroopalle tarjoavat. Yrityksillä tulee olla pääsy myös erilaisiin rahoitusinstrumentteihin. Myös paikallis- ja kansallisten viranomaisten on tuettava näitä yrityksiä, jotta niiden aloitteiden oikeutus on taattu. Kiitos. Very much. And next speaker is... Kiitoksia kovasti. Seuraavaksi Rova Regner. Herr Puhemies, komissio ja erityisesti komission jäsen Barnier ovat olleet hyvin aloitteellisia ja hyvin sitoutuneita, mitä tulee sosiaaliseen yrittäjyyteen. Kuitenkin minulla olisi yksi merkittävä kritiikin aihe, nimittäin tämä perusidea sosiaalinen yrittäjyys – Tässä nimittäin komissio lähtee yrityksistä, jotka tekevät voittoa. Ja, ja, ja siksi, siksi se Euroopan sosiaalirahasto ei tässä ole oikea väline. Meillä on jo useita välineitä, esimerkiksi julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksia tällaisen yleishyödyllisen toimintaan sijoittamiseen – Sosiaalisen, sosiaalisen yrittäjyyden pitää olla demokraattisesti ja sosiaalisesti järjestäytynyttä. Kiitoksia. Seuraava puhuja on Luhan. Deși reprezintă aproximativ 2 milioane de întreprinderi cu 11 milioane... Kiitoksia. Minä edustan kahta miljoonaa yrittäjää ja yritystä, joiden rahoitus on puutteellista. Sen vuoksi katson lisärahoituslähteiden hankkiminen on erittäin tarpeellista sekä kansallisesti että EU-tasolla. Yksi ratkaisu saattaisi olla helpottaa rakennerahastojen saatavuutta ja, ja ja kehitte, irrottaa rakennerahasto tästä monivuotisesta rahoituskehyksestä. Ja toinen voisi olla myöskin Euroopan sosiaalirahaston ja aluekehitysrahaston ja 2020 rahaston sekä sosiaalisten innovaatioiden ja sosiaalipalvelujen rahoittamiseksi, mukaan lukien mikrorahoitus ja sosiaalinen yrittäjyys. Vain tällä tavoin voisimme Ähm, äh, edistää sosiaalista yrittäjyyttä, äh, luoda uusia työpaikkoja ja äh, tuoda investointeja koulutukseen. Kiitoksia ja Sogor on viimeinen puhuja. Köszönöm, elnök úr. Tudjuk, hogy az előttünk álló időszakban mindinkább éreztetni fogja hatását. Kiitoksia kovasti puhemies. Me tiedämme, että rahoituskriisin tulemme tuntemaan yhä pahemmin ja pahemmin myös sosiaalisesti ja yhteiskunnallisesti. Ja kriisin hallinnassa meidän täytyy pyrkiä vähentämään budjettivajetta, mutta meidän täytyy myös keskittyä kriisin sosiaalisiin vaikutuksiin. Viime vuosina taloudelliset asiat ovat menneet kaiken muun yli ja kansalaiset tuntevat, että enää ei ole mitään keinoja vähentää työttömyyttä, parantaa koulutusjärjestelmien heikkouksia tai puuttua köyhyyteen. Jäsenvaltiot ovat tietoisia siitä, että on erittäin vaarallista katsoa tällaisia yhteiskunnallisia ilmiöitä. Ja nyt onkin korkea aika korostaa sosiaalitoimia. Ja niin Euroopan parlamentin kuin neuvostonkin on tämä ymmärrettävä. Me emme saa uhrata hyvin kehittyneitä sosiaalijärjestelmiämme. Kiitoksia. Nyt puhujalista on saatu käytyä läpi ja antaisin puheenvuoron komissaari Barnierille. Kiitoksia, puhemies. Haluan kiittää Beckeriä ja muitakin puhujia tästä keskustelusta. Tämä on aihe, jolla on merkittäviä vaikutuksia. Me olemme myös usean kuukauden ajan Antonio Tajanin kanssa ja muidenkin kollegoiden kanssa tehneet työtä. Olemme pyrkineet saamaan aikaan toimintasuunnitelman sosiaalisen yrittäjyyden parantamiseksi. Pyrimme myös ottamaan huomioon 27 jäsenvaltion eroavaisuudet olemme pyrkineet luomaan uusia työpaikkoja ottamaan huomioon sen, että täytyy pyrkiä sellaisiin toimiin, jotka virkistävät ja elvyttävät innovaatioita ja näin muodoin työpaikkojen luomista. On hyvä, että olemme täällä jo hyvällä tiellä. Meillä on useita aloitteita ja aiomme jatkaa samalla määrätietoisuudella. Olemme puhuneet rahoituksesta. Tehän tiedätte, että lokakuussa 2011 me ehdotimme, että sosiaaliset yritykset ja sosiaalinen talous olisivat prioriteettina seuraavassa rakennerahastojen ohjelmakaudella. Komission täytyy vielä tietysti saada hyväksyntä Euroopan parlamentilta ja neuvostolta näille ajatuksille. Me olemme myös ehdottaneet uutta sosiaalista näiden innovaatioiden ohjelmaa, joka on saanut hyvän vastaanotin ja se, hyväksy, se on jo hyväksytty. Joulukuussa äh, muutimme myös äh, palvelupakettia niin, että otimme huomioon, korostimme yleishyödyllisiä palveluita ja sosiaalipalveluita. Mitä tulee yksityisen rahoitukseen, Regner puhui tästä ja Becker korosti sitä, että meidän täytyy tukea komission viime joulukuussa ehdottamaa sosiaalisen yrittäjyyden ohjelmaa. Jos, kun ehdotin tätä uutta välinettä, niin ei tarkoitus ole välttämättä käyttää julkisia varoja niiden itsensä tähden, vaan tarkoitus on se, että myös yksityinen sektori investoisi yritysalalla kehitettäisiin erilaisia starttiyrityksiä, startup-yrityksiä. Ja tarkoitus on myös saada yksityistä rahaa ja tarkoitus on kuitenkin pyrkiä kohti solidaarista taloutta, eli ei tässä ole mitään ristiriitaa. Ja myös julkista rahaa tietenkin tätä varten halutaan käyttää. Me olemme nyt tässä hankkeessa ihan kalkkiviivoilla. Ja mitä tulee veroparatiiseihin, siitähän puhuttiin, niin kyllä, on, kyllä neuvosto ja parlamentti ovat jo osoittaneet tältä osin kompromissin henkeä. Mitä tulee juridisiin tai oikeudellisiin kehyksiin, niin Euroopan parlamenttiahan kiinnostaa kovasti tämä eurooppalainen yhtiöajatus. Täytyy kuitenkin olla hyvin varovainen, koska vuonna 2011han Euroopan komissio teki ehdotuksen ja neuvosto sen kuitenkin blokkasi, joten ehdotus vedettiin pois. Myös tämä eurooppalainen Eurooppalaisen säätiön ajatus ähm, on myös hyvin lähellä äh, sydäntäni äh, ja monet äh, tahot Euroopassa ovat jo tukeneet tätä meidän aloitettamme. Haluaisin vielä puhua direktiivin, siis julkisia hankintoja koskevaa direktiiviä ja sen uudistamista. Haluamme toki ottaa huomioon myös sosiaalisen yrittäjyyden, jos vain teidän, te hyväksytte sitten meidän ehdotuksemme, jotka liittyvät muun muassa ympäristön suojeluun ja muuhun. Me teemme työtä näiden ehdotustemme parissa, ne ovatkin menossa jo hyvin eteenpäin ja toivottavasti saamme tällä tavalla yksinkertaisemmat puitteet ja laadukkaammat puitteet koko tälle hankkeelle. Meillä on vielä paljon työtä tehtävänämme ja tuenkin kollegaani ja Mehän pyrimme saamaan aikaan yhtenäismarkkinasäädöksen, toisen yhtenäismarkkinasäädöksen. Meillä on jo useita ehdotuksia pöydällä ja esimerkiksi kun ajatellaan kuluttajien suojelua, sosiaalista koheesiota ja innovaatioita, niin meillä on vielä paljon tehtävääkin. Pyrimme työstämään erilaisia innovatiivisia ajatuksia – pyrimme pohtimaan, mikä ylipäänsä sosiaalinen yrittäjyys on, mitä se tarkoittaa kaikissa eri muodoissaan 27 jäsenvaltiossa. Kun me ähm, nämä aspektit otamme huomioon, niin meillä on vielä mahdollisuus tehdä tästä hankkeesta vetovoimaisempi. myös sääntelypuitteistoon lisäksi on tehtävä paljon, jotta voimme parantaa näiden hankkeiden näkyvyyttä, ylipäänsä tietoisuutta <clears throat> sosiaalisesta yrittämisestä. Erasmus vaihto-ohjelma on hyvä keino tähän ja se, että ylipäänsä paremmin käytetään hyväksi eurooppalaisia ohjelmia. Me emme tietenkään yksin toimi tällä alalla. Meidän täytyy niin Brysselissä kuin Strasbourgissakin luoda laaja foorumi, jolla voimme toimia. Me olemme jo toteuttaneet yhden tällaisen suuren kokouksen, jossa asiantuntijat saattoivat viime vuonna käydä mielipiteen vaihtoa. Ja komissio sai paljon osviittaa ja uutta, uusia ajatuksia tältä asiantuntijoiden ryhmältä. Ja vuonna 2014 aiomme järjestää toisen suuren tapaamiseen, jotta voimme vähän tehdä tiliä siitä, mitä viiden vuoden aikana on saatu aikaan. Ja olisin oikein iloinen, jos tekin voisitte osallistua tähän sosiaalista yrittäjyyttä käsittelevään konferenssi vuonna 2014. Kiitos. Grazie. Kiitoksia kovasti komissaari Barnier. Näin saimme tämän keskustelun päätökseen ja äänestys toteutetaan huomenna kello 12. Nyt